Thank you, colleagues. May I ask you to take seat? Hyvät kollegat, mm, voinette asettua paikoillenne. Kuten tiedätte, mä äh, Kuten tiedätte, siis äh, me, mm, talousasioiden valiokunta pyysi uudestaan mahdollisuutta kuulla Lordi hellejä, jotta saisi sitten lopullisesti arviointinsa tehdyksi eh, komission ehdokkaasta. Ja komission ehdokas onkin sitten ehdokas vastannut tiettyihin lisäkysymyksiin. Ja tämän päivän kokouksessamme me käymme mielipiteen vaihtoa tämän lisäkuulemisen puitteissa niistä seikoista, joista Äh, herra Hilliltä pyydettiin kirjallisessa muodossa täydentäviä vastauksia. Meillä on puolitoista tuntia ainoastaan käytettävissämme, eli äh, pyytäisin, että kollegat äh, pysyttelevät kolmen minuutin kysymys-vastausajassa. Ja muistutan kollegoita siitä, että tämän tilaisuuden tarkoituksena on käydä mielipiteen vaihtoa niistä seikoista, jotka kirjallisessa muodossa ovat esille nousseet. Eli ylimääräiset selvityspyynnöt. Aluksi komission jäsenehdokas Hill saa 10 minuutin ajaksi aloituspuheenvuoron. Sitten meillä on 24 kolmen, kolmen minuutin kysymyksiä, minuutti kysymysaikaa, kaksi minuuttia vastausaikaa ja äh, lopuksi komissaari ehdokas voi vielä sitten tehdä kolmen minuutin loppuyhteenvedon. Tämä tilaisuus välitetään internetin kautta ulkomaailmalle. Äh, herra Hill, olkaapa hyvä.